Die Sitzung ist wieder aufgenommen. Jatkamme istuntaa. Eilisen istunnon pöytäkirjat äh, ja hyväksytyt tekstit ovat saatavilla. Onko niihin huomautettavaa? Ei näitä olevan. Eli pöytäkirja on hyväksytty. Nyt siirrymme sitten äh, ensisijaisiin tiedusteluihin työjärjestyksestä.